unionille lähemmän katseen siihen, mitä tapahtuu. Myöskin talous- ja sosiaalikomitea. Se tarkastelee EUn politiikkaa taloudelliselta ja sosiaaliselta kannalta. Me tarvitsemme myöskin EUn tuomioistuimen, joka toimii tehokkaasti ja valvoo oikeusvaltiota Euroopassa. Ja se, sillä on tärkeä tehtävä, eh, kun se valvoo EUn lainsäädännön teho, eh, tehokasta noudattamista tarvitsemme myöskin ulkoista toimintaa ja meidän sen, sen tavoitteena on johdonmukainen toiminta ja sen, sen eh, työ, siinä on myöskin johdonmukainen toiminta niin ilmastonmuutoksen kuin humanitaarisen avun osalta. Ja, ja 15 miljoonan Euroopan edist, edustajana me emme ole vain eh, lain, laikia ja, ja budjettivaltaa käyttävä instituutio. Meillä on myöskin tärkeä tehtävä eh, valvoa yhteisön lainsäädäntöä ja muita toimielimiä. Ja nämä instituutiot, ne eivät voi saada aikaan enemmän vähemmällä. Jos näin luullaan, ja niiden budjettia ja toimi, toimintamäärärahoja leikataan niin kuin neuvosto haluaa, niin me, me, em, me jätämme mahdollisesti tämän viimeiseen eh, pisteeseen, niin silloin tulos ei ole lopputuloksen kannalta hyvä. Kiitoksia. Kuulimme että te olitte toisessa kokouksessa, hyvä Holmaer, siksi vaihdoimme hieman järjestystä, mutta saatte nyt puheenvuoron. Kiitoksia, hyvä puhemies. Tapasimme puheenjohtajakokouksessa Suomea puheenjohtaja valtion edustajaa. Pyydän anteeksi, että tulin myöhäiseen nyt siirtyisin käsittelemään talousarviota. Vuoden 2020 talous arvio Euroopan parlamentin osalta asettaa selkeät painopisteet. Ensinnäkin haluamme, että ilmastoasiat tuodaan selkeästi ja kohdentusti esille. Tieteessä ja tutkimuksessa panostetaan innovointiin, uusiin teknologioihin, jotta voidaan vastata niihin haasteisiin, joita ei ole hoidettu vielä tähän asti hyvin. Ja samalla haluamme saada aikaan uudenlaisia työpaikkoja. Haluamme olla maailmassa kilpailukykyisiä, emme halua olla riippuvaisia muista tai antaa asioiden kehittyä niin, että ne eivät esimerkiksi taloudellisesti, sosiaalisesti tai ympäristöllisesti kehity niin kuin me haluaisimme. Ja toiseksi haluaisimme tukea nuoria heidän tarvitsemallaan tavalla kaikkialla Euroopassa, koko Euroopan unionissa. Eli haluamme tukea niitä, jotka asuvat maissa, joissa on jopa 50 prosenttia nuorisotyöttömyyttä. Haluamme lähettää viestin EUlta siinä, että haluamme jatkaa nuorisotyöllisyysaloitetta ja asettaa sille selkeät tavoitteet. Haluamme myös jatkaa Erasmus Plus ohjelmaa ja tarjota 18-vuotiaille internet, Interrail-lippuja, näin he voivat käydä vaihtoa ja oppia muilta nuorilta. Haluamme myös tarkastella tärkeitä kysymyksiä, pk-yrityksiä, digitalisaatiota, syövän tutkintaa ja muita sairauksien tutkimuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että emme saa unohtaa myöskään sellaisia keskeisen tärkeitä asioita, jotka ovat ihmisten kannalta Euroopassa tärkeitä, jotka ovat tärkeitä sille, että jäsenvaltiot voivat kehittyä eteenpäin. Sitten turvallisuus. Se on meidän painopistealue. Aivan kuten viimeisen kahden kolmen viikon aikana on nähty, se on ihmiselle hyvin tärkeää. Turvallisuus ei voi riippua siitä, onko ihmisellä siihen varaa, vaan – EUn täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, koordinoida työtä rajat ylittävässä rikollisuudessa, turvata ulkorajat entistä paremmin. Ja EPPO, eli Euroopan syyttäjän virasto, sille pitää antaa tarvittavat määrärahat. Meistä ne eivät vielä ole tällä tasolla, niitä täytyy vahvistaa, koska jos haluamme, että EPO puuttuu esimerkiksi arvonlisäveropetoksiin, no, sillä täytyy olla siihen tarvittavat varat, jotta vihdoin voidaan puuttua siihen, että arvonlisäverotuloja menetetään 50 tai jopa 100 miljoonaa eh, euroa vuositasolla. Ja edelleen Meiltä vaaditaan varautumista, mutta mitä tapahtui, kun AMIF-rahastoa leikattiin? Meidän täytyy puuttua kysymyksiin, niin, että meillä on sekä EUn sisällä että sen ulkopuolella tarvittavat määrärahat. Kehitys apu on tärkeää, että me haluamme tarjota tulevaisuuden näkymiä ihmisille ja meidän pitää pystyä tarjoamaan humanitaarista apua siellä, missä se on välttämätöntä. Jos katsotaan Pohjois-Syyrian tilannetta, meidän on vakautettava tuon alueen tilannetta ja Kehitysapuun kuuluu myös muutakin kuin humanitaarinen apu, siihen liittyvät ympäristö-, ilmastokysymykset, ja se, että ihmisillä on omassa maassaankin jonkinlaiset tulevaisuuden näkymät ja voivat siellä selvitä. Tässäkin näkyy todella se, että meidän pitää huolehtia ilmastosta ja ympäristöstä. Jos ihmiset eivät voi olla ja selvitä omalla alueella, he lähtevät sieltä muualle. Ja hyvä Suomi, puheenjohtajan valtio, neuvoston pitää alkaa keskustella meidän kanssamme. Mitkään kahvitteluhetket eivät enää riitä. Ja tässä toivon ja tuen Gardia Savalia siinä, että nyt on todella lähdettävä yhdessä keskustelemaan asia sisällöistä. Tätä ei ole vielä nähty, eikä riitä, että tämä tapahtuu vasta sovittelumenettelyn viime metreillä. Se ei enää riitä. Näin ei voida toimia niin kuin kansalaiset meiltä odottaisivat. Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia, hyvä kollega nyt neuvoston edustaja, ministeri Tiilikainen. Tervetuloa. Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, komission jäsen Oettinger, hyvät naiset ja herrat. Minulle on suuri kunnia olla täällä Euroopan parlamentissa tänään osallistumassa keskusteluun Euroopan unionin yleisestä talousarviosta vuodelle 2020. Olemme jo päässeet vaihtamaan kantojamme tästä tärkeästä aiheesta 18. syyskuuta, kun komissio esitteli talousarvion luonnoksensa ja silloin korostin sitä, että meillä täytyy olla budjetti, joka tuo Euroopalle lisäarvoa ja kourin tuntuvia tuloksia kansalaisille, mutta samaan aikaan meidän täytyy priorisoida niitä alueita, jotka ovat tärkeimpiä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Olen iloinen siitä, että Euroopan parlamentti ja neuvosto – ovat yhtä mieltä näistä prioriteeteista seuraavalle budjetille. Prioriteettien sydämessä ovat kasvu, työllisyys ja innovaatiot. Meidän täytyy pystyä myös vastaamaan ilmastonmuutoshaasteeseen, varmistaa turvallisuus, kehittää maahanmuuttoa ja varmistaa, että nuorilla on tulevaisuus. Erimielisyyttä on sitten siitä, miten näitä tavoitteita lähdetään rahoittamaan. Kyse on tasapainottelusta. On totta, että kansalaiset todella arvostavat EU-budjetista rahoitettuja julkisia hankkeita, mutta ei pidä unohtaa sitä, että nämä samat kansalaiset ovat samalla myös veronmaksajia, jotka haluavat, että budjetoidut varat käytetään huolellisesti ja järkevästi. Ja tässä kontekstissa tiedänkin, että jos Euroopan parlamentin tarkistukset otetaan mukaan tähän talousarvioon, se johtaisi 9,9 prosentin kasvuun näissä maakohtaisissa maksuissa tämän vuoden tasolla. Ja neuvosto on tässä nyt ajanut varovaista lähestymistapaa kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmastakin katsottuna. Nämä nykyiset ajat ovat epävarmoja ja haastavia ja todistamme tällä hetkellä hyvin monia ilmastonmuutokseen liittyviä haasteita. Kauppasuhteet ovat katkolla, talouselämä on epävarmuuden tilassa ja myös luonto muuttuu jatkuvasti. Ja siksi neuvosto haluaa ensi vuodelle talousarvion, joka on realistinen, mutta jossa on kuitenkin riittävät marginaalit siihen, että pystytään vastaamaan odottamattomiin haasteisiin. Haluaisin vielä kerran korostaa, että neuvoston kannan mukaisesti ensi vuoden talousarviokorotukset yhdellä miljardilla eurolla tämän vuoden tasoon mennessä ovat nyt siis tässä mukana. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin esittää muutama, muutamia alustavia huomioita näihin, näistä Euroopan parlamentin tarkistuksista, joista parlamentti äänestää huomenna. Monissa otsakkeissa parlamentti ehdottaa merkittävää kasvua. Tarkoituksena on tehostaa hankkeita ja ohjelmia. Jotkut näistä ehdotuksista ylittävät tuon talousarvion luonnoksen, mutta samalla myös monivuotisen rahoituskehyksen asettamat ylärajat pitäisi varoa sitä, ettei ylibudjetoida. Olemme molemmat lainsäätäjiä ja meidän täytyy ottaa huomioon, minkälaisia tarpeita on, minkälaisia kykyjä on ja varmistaa, että kaikki tämä pohjautuu realiteetteihin. Nyt tuo kuilu meidän näkemystemme välissä on suurempi kuin aiempina vuosina 4,2 miljardia maksusitoumusmäärärahoina ja hieman vähemmän sitten maksumäärärahoina. Mutta olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että yhteistyöllä pystymme kuromaan tuota kuilua umpeen ja saamaan aikaan järkevän, realistisen sopimuksen yleisestä talousarviosta ensi vuodelle. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Minister. Kiitoksia, hyvä ministeri. Ja nyt otan tervetulleeksi komission jäsen Oettingerin. Olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, arvon ministeri, hyvät naiset ja herrat. Aluksi haluaisin kiittää molempia esittelijöitä, Guardia Savalia ja Holmajeria, komission puolesta heidän tekemästään laadukkaasta työstä. Heidän täytyy ottaa huomioon ryhmien ja valiokuntien esittämät eri vaatimukset ja nivoa niin nämä sitten yhteen mietintöön. Neuvoston, parlamentin ja komission painopisteet ovat samanlaisia. Ensinnäkin kasvua, työpaikkoja, kilpailukykyä Euroopan unionille. Se, että vahvistetaan ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaamme, otetaan nuorten vaatimukset paremmin huomioon ja hallinnoidaan muuttoliikettä ja pidetään kiinni ihmisarvosta. Eroja meillä on siinä, kuinka suurista ohjelmista on kyse rahallisesti. Parlamentti on korottanut 2,7 miljardilla budjettia komission ehdotuksesta ja neuvosto taas haluaa leikata tätä 1,5 miljardilla. Itse olen tässä keskellä. Olen valmis keskustelemaan siitä, kuinka järkevää on käyttää entistä enemmän varoja tai kenties leikata niitä ohjelmista. Ja tätä keskustelua voimme käydä tulevina viikkoina. Voin olla tässä reiluna välittäjänä budjettivallan käyttäjien parlamentin ja neuvoston välillä. Tässä ero on suhteellisen suuri, 4,2 miljardia, ja aikaisemmin vuosina tämä ero parlamentin ja neuvoston välillä on ollut pienempi. Tämä saattaa tuoda esille neuvotteluissa hankaluuksia ja tilanne voi marraskuussa olla meille hankalampi kuin nyt. Ja hankalampi tilanne on, jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa ilman sopimusta Euroopan unionista. Todennäköisyys tälle on nyt hieman pienempi. Olemme tähän valmistautuneita ja emme todella toivo, että näin kävisi, vaan toivomme, että ero tapahtuisi järjestelmällisesti ja kenties tähän haetaan lykkäystä ja tähän palataan siis saman tien sitten parlamentin ja neuvotteluiden esittelyiden puolelta. On hienoa, että olemme valmiita tekemään yhteistyötä ja uusi komissio pyrkii kunnianhimoisesti siihen, että marraskuussa vielä päästäisiin sopuun. Tämä osoittaisi että Euroopan unioni on toimintakykyinen. Mitkä sitten voisivat olla kaikkein pahimmat kiistakapulat? Parlamentti joissakin ohjelmissa ja toimenpiteissä ylittää selkeästi komission tekemän talousarvioesityksen. Joidenkin ohjelmien osalta tämä on täysin ymmärrettävää, mutta täytyy kuitenkin noudattaa varovaisuutta, koska jos nyt jo käytetään kaikki liikkumavara, ensi vuoden kuluessa sitten ei olisi enää tarpeeksi joustavuutta talousarvion toteuttamisessa, eikä voitaisi vastata ennakoimattomiin menoihin, esimerkiksi maahanmuutossa. Marginaalit, joita olemme ehdottaneet, niitä voidaan tietenkin hieman kaventaa, mutta jos ne käytettäisiin nyt jo kokonaan, ei ensi vuonna sitten olisi enää budjetin osalta reagoimismahdollisuutta. Neuvosto on äh, puuttunut äh, Euro- verkkojen Eurooppa, Kosme ja äh, muiden ohjelmien äh, talousarvion leikkaamalla niitä. Ja tätä voidaan vastustaa. Eikö nämä ohjelmat ole tärkeitä juuri silloin, kun me tarvitsemme kilpailukykyä Kiinaa ja Yhdysvaltoja äh, tai Yhdysvaltoihin nähden, ja nämä ovat aloja, joilla meidän pitäisi tehdä eurooppalaisesti entistä enemmän – Tar- ovatko tässä nyt leikkaukset paikallaan? Sitä epäilen. Tutkimus, kehitys, pk-yritykset, minusta niistä ei pitäisi leikata. Me analysoimme ehdotetut korotukset ja palaamme asiaan, mikäli ajattelemme, että näitä korotuksia ei voida toteuttaa – vaan että ne ovat pikemminkin teoreettisia eivätkä käytännössä toteuttamiskelpoisia. 15 artiklaa, kolme kohta varainhoitoasetuksesta on syytä pitää mielessä. Budjettineuvotteluissa sovitteluvaiheessa komissio ehdotti, että jotta voitaisiin toimia parlamentin ehdottamalla tavalla, voitaisiin tutkimuksessa siirtää varoja kohdasta toiseen. Neuvosto oli tuolloin yllättynyt asiasta ja nyt olemme ehdottaneet tätä jo toukokuussa avoimesti. Ja kansallisesta ja alueellisesta talouspolitiikasta vuosien ajalta tunnen tämän menettelyn siitä, että siirretään varoja vuodelta toiselle. Eli ei tai käyttämättä jääneitä varoja siirtään eteenpäin. Tämä on tunnustettu väline talousarviossa ja oikeusperustakin tälle on. Se on parlamentin ja neuvoston muutama vuosi sitten luoma ja pyytäisin neuvostolta sitä, että luvuista voimme keskustella, mutta jos e, emme käyttäisi lainkaan tätä mekanismia, se hankaloittaisi toimintaa toimielinten välillä huomattavasti. Sitten parlamentti ehdottaa, että nuorisotyöllisyysaloitteen varoja korotetaan reilusti 73 miljoonalla. Me arvioimme tätä ja katsomme kokemuksia tästä, mutta uskomme kuitenkin, että tämä summa ei vastaa todellisia tarpeita. Se on asetettu hieman liian ylös. Mutta me tarkastelemme tilannetta jäsenvaltiokohtaisesti. Sitten muuttoliikkeen hallinnointi. Meidän täytyy olla tilanteessa, jossa ulkorajatoimia voidaan jäsenvaltioissa jatkaa. Näitä varoja tarvitaan välittömästi ja mikäli meillä on varauksia, olemme vähemmän toimintakykyisiä. Turkin ja Syyrian viimeaikainen kehitys ja hankala tilanne on osoittanut, että Euroopan unionin pitäisi olla toimintakykyinen ja hyvin nopeasti. Sitten Turkin liittymistä edeltävä tuki. Jos katsomme sitä, miten Ankaran hallitus toimii ja minkälaista retoriikkaa Turkin presidentti käyttää, niin suhtaudumme tähän kriittisesti ja siksi teemme uuden ehdotuksen tältä osin. Meidän tulisi keskustella ja rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka sopivat Euroopan unionin arvoihin. Jos katsotaan kansalaisjärjestöjä, demokratiaa, oikeusvaltioperiaatetta, olisi todella järkevää edistää sellaisia hankkeita, jotka ovat meidän arvojemme mukaisia ja mikäli mahdollista voisimme tukea tällaisia hankkeita Turkissa myös ensi vuonna. Tämä olisi strategisesti järkevää. Ja tässäkin, jos jälleen asetamme suuria summia varaukseen, tämä hankaloittaa toimia huomattavasti. Ja mainitsisin vielä, että joudumme laatimaan oikaisukirjeen. Tämä liittyy siihen ja niihin summiin, joilla maksumäärärahoja ja sitoumuksia leikataan. Katsottava maatalousmenoja, markkinoiden kehitystä. Ja toiseksi tässä on kyse mukautuksista liittyen uusiin innovointeihin ja parlamentin henkilöstötaulukkoon ulkosuhdehallintoon liittyen ja eu lisäviraston liittyen. Hyvät kollegat, neuvoston edustajat, juuri nykytilanteessa, kun yhdistynyt kuningaskunta todennäköisesti on eroamassa EUsta. Meillä on uusi komissio, uusi Euroopan parlamentti. Olisi hieno viesti saada sovittua budjetista marraskuussa niin, että kaikki tahot olisivat valmiita kompromisseihin, myös komissio, neuvosto ja parlamentti. Odotan innolla marraskuun neuvotteluita. Jos neuvotteluja pitää sen jälkeen jatkaa, niin silloin tilanne tulee joku muu. Kiitoksia. Lämpimät kiitokset komission jäsenelle. Nyt kuulemme galeria ulkosuhde. Ulkoisen valiokunnasta hän ei kuitenkaan ole nähdäkseni paikalla vai istuuko hän jossakin muualla. Jos ei, otamme tähän väliin äh, Inta-valiokunnan Katlin van Bremtin. Valiokuntien puheenvuorot kestävät minuutin ja nyt tarkkailen puheenaikojen, puheenaikojen noudattamista tiukemmin. Yes, now it's working. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Um... Kiitos. Eh, niin, puhemies. Jos ajattelemme kansainvälistä kauppaa, niin kauppasopimukset ovat avainasia. Ja kauppasopimuksiin tulee sisältyä kestävän kehityksen luku. Ja jos me emme, me emme valvo riittävästi, me emme pääse sopivaan lopputulokseen. Ja Eh, kokoontumisvapaus, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, lapsityövoiman käytön, käytön kielto, naisten tasa-arvo. Me tarvitsemme siis vaikutusarvioinnin. Me tarvitsemme myöskin, me, me täytyy muistaa, että kansalaisyhteiskunta on todella tärkeä asia ja, ja neuvon, neuvoa antavat ryhmät kansallisella tasolla ovat tärkeä asia. VTO ja monenkeskinen maailmanjärjestys on hyökkäyksen alla ja parlamentaarinen wto kokous on hyvin tärkeä foorumi, jolla voidaan keskustella maailman kaupan pelastamisesta. Siis me tarvitsemme siis sekä parlamentaarisen kokouksen että kansallisen tason neuvoa antavat työryhmät. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi KONT-valiokunnasta kollega Kretsu. Uh, Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Tuo ensi vuoden talousarvioluonnos on viimeinen nyt tämän nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Kyseessä on jatkuvuutta aikaansaava budjetti – mutta samalla myös siirtymäajan budjetti. Tarkoituksena on rahoittaa meneillään olevia ohjelmia ja samalla alustaa jo niitä tulevaisuudessa tulevia ohjelmia, joiden täytäntöönpano alkaa vuonna 2021. Mitä sitten tulee budjettivaliokunnan kantaan, no me ehdotimme siellä tiettyjä tarkistuksia liittyen muun muassa toimintamenoihin ja muun muassa maahanmuuttoon, rakennerahastoihin ehdotimme muutoksia ja lisäresursseja muun muassa tuolle syyttäjävirastolle. Haluaisin käyttää tämän tilaisuuden hyväkseni. Toivottavasti saan pari sekuntia lisäaikaa tähän. Haluaisin kiittää komission jäsen Oettingeria hyvästä yhteistyöstä monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa ja myös, myös tämän ensi vuoden yleisen talousarvion valmistelun puitteissa, mutta valitettavasti tässä on kyseessä nyt tällainen jumi, joka vaarantaa tuhansien ihmisten suunnitelmat Euroopassa, muun muassa Erasmus Plus-ohjelman puitteissa. Ja haluaisinkin vedota Suomeen puheenjohtajavaltiona, jotta se tekisi tässä myönnytyksiä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Ekon valiokunnan kollega Muresan. Kiitoksia paljon puhemies, ministeri, komission jäsen. 2020 on viimeinen vuosi nykyistä rahoituskehystä, joten on tärkeää, että meillä on riittävästi voimavaroja talousarviossa, jotta Euroopan unioni voi eh, suoritua velvoitteistaan. Me emme voi sanoa edunsaajille, että mm, Euroopan unioni ei voi eh, heille suorittaa velvoitteita. Ihmiset haluavat työtä, kasvua, turvallisuutta ja tutkijat ja viljelijät, kaupungit ja kylät odottavat kohesiopolitiikan kautta saa tukea. Puhun talousasioiden valiokunnan nimissä ja me odotamme kolmea asiaa. Riittävästi varoja investointeihin, toiseksi eh, eh, päämarkkinaunionin toteuttamista ja kolmanneksi talous- ja eh, rahaliiton loppuun saattamista. Nämä ovat tärkeitä asioita. Me tarvitsemme varoja Junckerin investointisuunnitelmaan. Enkä ymmärrä, miksi neuvosto esittää leikkauksia 90 miljoonalla tälle hankkeelle, jota me parlamenttina puolustamme sen takia totean, että Euroopan parlamentti ei äänestä vuoden 2020 talousarviosta, johon sisältyy Junckerin eh, ohjelman leikkauksia. Kiitos. Seuraavaksi työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnasta Juris Nikolsova. Yes, thank you very much. Uh, I will speak in... Kiitos. Käytän slovakin kieltä, omaa kieltäni. Empol-valiokunnalla meillä on kaksi prioriteettia. Ensinnäkin rakennerahastot ja siihen liittyvät hankkeet. Niiden tuloksia on mitattava. Ja toiseksi meidän pitää keskittyä lisää arvoon, joita, jota saadaan. Jos jäsenvaltioissa on työ, työttömyyttä, erityisesti nuorisotyöttömyyttä, ei auta, että perustamme uusia rahastoja ja suuntamme sinne määrärahoja, vaan meidän täytyy pureutua niihin syihin, joiden takia ihmiset ovat jääneet työttömiksi. Tarvitaan myös entistä enemmän dataa, tietoa. Jos meillä on hankkeita, joissa ihmiset ovat mukana pikatoimissa ja pyrkivät näin saamaan lisäpätevyyksiä. Eivät he välttämättä kuitenkaan saa tätä kautta töitä ja päätyvät omaan kotikylänsä takaisin. Tämä koskee muitakin kuin romaniväestöä. Tarvitsemme hankkeita, joilla lisätään yhteiskunnallista osallistamista, emmekä saa unohtaa esimerkiksi juuri romaniyhteisöjä oman onnensa nojaan. Tähän meillä ei ole varaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Envi-valiokunnan edustaja Kanfan. Hyvä ministeri, komission jäsen, niin ei jäänyt huomaamatta se, että tässä on nyt sitouduttu EU e on sitoutunut siihen, että ilmastoon liittyvät sitoumukset ovat 20 prosenttia budjetista, mutta sitä ei ole saavutettu ja tämä nyt ehdotettu talousarvioluonnos ei ole mikään poikkeus siihen. Me tarvitsemme miljardeja lisää, jotta tuo tavoite saavutetaan. Kaikkialla toitotetaan sitä, että Äh, että ilmastoon pitää panostaa nuorisoon jo kaduilla osoittamassa mieltä, mutta silti nämä sitoumukset ovat liian alhaisella tasolla. Ja siitä syystä parlamentin täytyy nyt vaatia kahta miljardia lisää ilmastoaiheisiin, äh, jotta saadaan täytettyä nuo sitoumukset, joita olemme jo tehneet. Ja tarvitsemme äh, myös, ja tämähän, tämä kaksi miljardia edustaa vain kahta euroa per eu kansalainen, joten kyse ei ole tästä näkökannasta suuresta summasta. Ja neuvoston täytyy tässä nyt kuunnella parlamentin ääntä, kansalaisten ääntä, jotta tuo kaksi miljardia euroa saadaan ilmastotoimiin annettua tuohon tulevan talousarvioon. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia. Seuraavaksi teollisuus, tutkimus- ja energiavaliokunnasta Valean. Very much, uh, chair. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. ITRE-valiokunnan puheenjohtajana haluaisin ilmaista tukeni kompromissipaketille, jotka, joka on esitetty. Tämä on tämän rahoituskehyksen viimeinen e, talousarvio, joten tutkimus, digitalisaatio ja PK e, tarvitsevat tukea, jotta saamme kunnianhimoisen alun seuraavalle rahoitusjaksolle. On jos me haluamme onnistua tulevaisuudessa, me tarvitsemme tutkimusohjelmille rahoitusta. Ja Horisontti 2020 ja Kosme ja me, meillä on joustoväline, jonka myötä me voimme tätä rahoitusta järjestellä. Ja lopuksi vielä eh, Connecting Europe eh, ja infrastruktuuri hankkeet, ne luovat lisäarvoa ja, ja täydentävät e, yksityisen ja julkisen yhteisrahoitusta ja tämä olisi todella hyvä tapa e, rahoittaa näitä asioita ensi vuonna. Kiitoksia. Seuraavaksi IMKO-valiokunnasta Haan. Esittelijänä olen tyytyväinen siihen, että esittelijät ovat hyvin pitkälti noudattaneet sitä, mitä IMKO on budjetin osalta ensi vuodelle suositellut. Sisämarkkinat ovat keskeinen osa EUta ja olemme tyytyväisiä kuluttajina, jos voimme luottaa EU-tasoisiin normeihin. Sisämarkkinat ovat olleet menestystarina meidän pitää kehittää niitä eteenpäin ja huolehtia reilusta kilpailusta, päästä eroon protektionismista. Täytyy huolehtia siitä, että ei estetä työntekijöiden, tavaroiden, pääomien, ihmisten liikkumista. Ja meidän pitää tehdä sisämarkkinoista budjetin prioriteetti. On selvää, että kun investoidaan sisämarkkinoihin, silloin investoidaan EUn tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi TRAN-valiokunnasta edustaja Freund. Kiitos puhemies. Ehkä jotkut ovat unohtaneet tämän, mutta EU on allekirjoittanut Pariisin ilmastosopimuksen. Kuitenkin liikenteen hiilidioksidipäästöt nousevat edelleen. Enkä ainakaan tästä vuoden 2020 talousarvioesityksestä näe, miten tähän oltaisiin puuttumassa miten löydämme vaihtoehtoja dieselille, kerosiinille, polttoaineelle. Emme ainakaan niin, että leikkaamme budjettia ja toivomme saavamme jonkinlaisen ihmeen. Meidän pitää muotoilla ja muokata liikennettämme täysin uudella tavalla ja lainsäädäntömuutoksia ja toimia tarvitaan nyt. Tarvitaan parempaa julkista lähiliikennettä, yöjuna, verkostoja, sähköautojen latauspisteitä, parempia pyöräteitä ja niin edelleen, mutta tähän ei valitettavasti kyllin hyvin vastata tässäkään talousarvioesityksessä. Kiitoksia seuraavaksi maatalousvaliokunnasta De Castro. Puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä ministeri, kollegat. Tulevassa budjetissa tavoitteena on se, että luodaan siltoja tulevaisuuteen ja vastataan yritysten, kuluttajien ja kansalaisten pyyntöihin. Mutta parlamentti pyytää, että tässä mentäisiin vielä eteenpäin. Meidän pitäisi luoda vakaa pohja tuleville ohjelmille ja poliittisille prioriteeteillemme. Emmekä voi tässä unohtaa esimerkiksi yhteisen maatalouspolitiikan roolia, sen roolia eurooppalaisessa integraatiossa. Emme hyväksy leikkauksia YMP, vaan päinvastoin me pyydämme, että EU todella on maatalousalan toimijoiden rinnalla. Jälleen kerran heihin kohdistetaan leikkauksia ja uhkauksia. Me siis pyydämme, että seuraavassa sovittelussa löydetään ratkaisu sille, että voidaan tukea tuotteitamme. Ne ovat kärsineet esimerkiksi Yhdysvaltain asettamista tuontitulleista. Kiitoksia. Seuraavaksi kalastus, kalatalousvaliokunnasta Montero de Aguiar. Obrigada, presidente, senhor comissário. Eh, paljon puheenjohtaja komissaari. Kalastusvaliokunnassa tiedämme, että 2020 talousarvio ei sisällä riittäviä toimia kalastusalalle. Me sen täytyy olla kestävää. Meillä pitää olla yhteinen kalastuspolitiikka, joka auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme. Ja me tarvitsemme talousarvion tämän toteuttamiseen. Meillä pitäisi olla siis tasapaino siis ympäristöprioriteettien eh, ja kalastusalan elinkelpoisuuden välillä, samaten rannikkoalueiden yhteisöjen elinkelpoisuuden välillä. Me tarvitsemme konkreettiset luotettavat tavoitteet. EUn varoja näihin asioihin on siis lisättävä, jotta voimme parantaa kalakantojen arviointeja sekä ympäristövaikutusten arviointeja ja myöskin vaikutusarviointeja yhteisöjen osalta. Ja me tarvitsemme siis riittävästi varoja ja talousarvion vuodelle 2020. Ja meidän täytyy siis saada aikaan vahvoja pyrkimyksiä, että me voimme tukea tätä sektoria. Kiitos. Seuraavaksi kulttuurivaliokunnasta Kame Evet. Kiitoksia, rouva puhemies. Tämän viikon lopussa neuvosto kokoontuu Luxemburgissa ja hyväksyy päätelmät taloudellisesta hyvinvoinnista, niin kutsutusta ihmiset pitäisi saada poliitikkojen keskiön entistä paremmin. Ja meidän pitäisi käyttää ihmisten potentiaalia kaikilta osin paremmin ja toteuttaa heidän perusoikeuksiaan. Ensinnäkin julkiset palvelut ja työvoimapalvelut ja esimerkiksi elinikäisen oppimisen palvelut ovat tässä tärkeitä. Ja hyvä ministeri, jos hyväksytte päätelmät tämän viikon lopussa, tämän viikon lopussa Olkaa johdonmukainen, osoittakaa kuinka tärkeitä ihmiset teille todella ovat ja vetäkää pois ne leikkaukset, jotka koskevat ihmisille tärkeitä aloja. Edistäkää yhteiskunnan yhteenkuuluvaisuutta, lisätkää rahaa Erasmus Plusalle, luovalle Euroopalle ja kansalaisten Eurooppa-ohjelmalle. Dankeschön. Kiitoksia. Seuraavaksi Libe-valiokunnasta Delbos Corfield. Oui, merci. Kiitos. Libe-valiokunnassa tehtiin hyvin tehokkaasti työtä ja saavutimme suuren konsensuksen esittelijän ja varjoistelijoiden kesken ja saimme tehtyä hyvin tasapainoisen lausunnon, jonka toimitimme eteenpäin seurasimme mielenkiinnolla äänestyksiä muissa valiokunnissa liittyen erityisesti siihen, mitä rahoitetaan noita etsintä- ja pelastusoperaatioita merellä. EUlla on moraalinen velvollisuus pelastaa vaarassa olevia ihmisiä ja sen sijaan, että kriminalisoidaan näitä järjestöjä, jotka tekevät tätä työtä, meidän tulee auttaa niitä valtioiden ja EUn toimesta. Tällaiset tarkistukset täytyy hyväksyä täällä parlamentissa ja EU, EUn täytyy kantaa oma vastuunsa näistä ihmisistä, jotka nyt yrittävät ylittää välimeren, mutta kuolevat sinne. Ja siksi tämän talousarvion täytyy pyrkiä ratkaisemaan muun muassa tämä ongelma. Kyse ei ole ainoastaan rahoituksesta ja, ja logistiikasta, kyse on myös niistä valtioista, joista nämä siirtolaiset tulevat. Kyse on myös oikeusasioista jokaisessa jäsenvaltiossa. Seuraavaksi valiokunnasta Tajani. Kiitoksia komission jäsen Oettinger. Kiitos Günther tekemästäsi työstä ja yhteistyöstä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Olemme tyytyväisiä komission pyrkimyksiin siinä, että lisättäisiin määrä rahoja tiedotukseen kansalaisten suuntaan ensi vuoden budjetissa, mutta emme ole tyytyväisiä siihen, että neuvosto on lähtenyt leikkaamaan budjettia. Jälleen kerran neuvosto perääntyy. Emme näin pääse lähemmäs kansalaisia. Erittäin tärkeää on rahoittaa avoimuusrekisteriä, jotta voidaan tehdä hyvää toimijoiden välistä yhteistyötä. Samoin sellaiset ohjelmat, jotka lisäävät tietoutta EUsta kansalaisten keskuudessa ovat tärkeitä. Myös Euroopan tulevaisuutta käsittelevä konferenssi on erittäin tärkeä. Se ei koske vain komissiota, vaan kaikkia EUn toimielimiä. Jos haluamme toimia kunnianhimoisesti, jos haluamme, että EUlla on maailmassa poliittinen rooli, niin konferenssista pitää tulla menestys. Herzlichen Dank. Kiitoksia. Ja vielä FEM-valiokunnasta Fitzgerald. Fitzgerald. Uh, thank you. Kiitos. Haluan kiinni, äh, kiittää esittelijöitä heidän työstään. Se on ollut, meillä on ollut valta, valtavasti erilaisia asioita, jotka liittyvät makrokysymyksiin. Tasa ihmisarvoasioiden arvoasioiden ja naisten oikeuksien valiokunta on viimeinen valiokunta yleensä ja tämä on aika stereotyyppistä. Mutta pohditaanpa hiukan, miten voitaisiin eh, valtavirtaistaa sukupuolin näkökulmaa kaikkiin politiikka-aloihin. Tämä on eh, rahoituskehyksen viimeinen ponnistus ja me pyrimme eh, pääsemään 2030 agendan mukaisesti kestävän kehityksen tolalle. Haluaisin, että pilottihanke, joka koskee tasa-arvokysymyksiä, hyväksyttäisiin. Mielestäni se on erittäin tärkeää. Jos katsomme näitä kaikkia rahoitusinstrumentteja, ne pitäisi todella analysoida, mitä tapahtuu tasa-arvon kannalta eri ohjelmissa. Mielestäni se on erittäin tärkeää. Meidän tekemämme tarkistukset, jotka hyväksyttiin yksimielisesti naisten oikeuksien valiokunnassa, ovat hyvin tärkeitä. Esimerkiksi sukupuolittunut väkivalta, ja naiset ja e, tietotekniikka on tärkeä asia. Meillä on valtava sukupuolten välinen kuilu näissä asioissa, joten pyytäisinkin, että me tarkastelemme uudelleen näitä, joitakin näistä tarkistuksia ja pohdimme sitä, voitaisiinko ne ottaa mukaan, koska tämä e, osoittaisi, kuinka vakavasti tasa-arvo otetaan. Ja minua on aina innostanut, miten Euroopan unioni, Euroopan parlamentti ja komissio ovat e, näitä asioita ajaneet ja, ja tämän saisi mielestäni myöskin jatkua. Kiitos. Nyt siirrymme sitten ryhmien puheenvuoroihin. Ensin EPP-ryhmän Fernandes. Kaksi minuuttia. Muutama kysymys, jonka haluaisin esittää ryhmän nimissä neuvostolle. Neuvosto on tehnyt tekemässä 1,5 miljardin euron leikkaukset komission talousarvioesitykseen. esitykseen ja Horisontti 2020-ohjelmaa leikataan merkittävästi. Ja kysyisin, että eikö teistä Horisontti 2020 tutkimusohjelma ole tärkeää? Eikö sitä ole käytetty tehokkaasti? Onko ohjelman käyttöastessa ollut ongelmia ja onko todella hyväksyttävä leikata verkkojen Euroopasta tai muista integraatiorahoista. Miksi tällaisia näin menestyneitä ohjelmia, niiden talousarviota leikataan? Esimerkiksi Junckerin investointisuunnitelman leikkauksia ei voi ymmärtää. Ja toinen kysymys neuvostolle. 280 miljoonaa käyttämättä jääneitä varoja, jotka on vapautettu, ne voitaisiin ottaa nyt käyttöön tutkimukseen. 15.3 artikla ja joustavuus mahdollistavat tämän. Ja siksi kysyisin neuvostolta, miksi tätä jousto, joustoa ei haluta käyttää tai tätä mahdollisuutta käyttää näitä vapautettuja varoja uusiin eh, ensi vuoden tutkimushankkeisiin. EUn budjetti tuo mukanaan valtavaa lisäarvoa ja se on äärimmäisen tärkeä budjetti Kaikkien EUn kansalaisten on saatava tästä tietää. Vain 7 prosenttia menee toimi- tai hallintomenoihin, hallintomenoihin ja 93 prosenttia investointeihin. Nämä ovat aivan keskeisiä investointeja kaikissa EUn jäsenvaltioissa, jotka kaikki hyötyvät EUn budjetista. Toivottavasti neuvosto pääsee tästä sopuun, mutta nykykanta tuo mukanaan valtavia hankaluuksia parlamentin hyväksyä tätä. ja näitä leikkauksia, mutta haluaisin kysyä, miksi haluatte, että teillä on niin valtavat liikkumavarat, marginaalit? Odotatteko merkittäviä kriisejä tai ennakoimattomia tapahtumia? Toivottavasti saan kysymyksiin myös vastauksia. Kyllä me suhtaudumme neuvotteluihin kuitenkin luottavaisesti. Kiitoksia seuraavaksi SD-ryhmästä Hyvät ystävät, mitä me oikein haluamme Euroopalta? Jos meillä on suuri kunnianhimon taso, niin silloin pitää olla suuri budjettikin. Jos halutaan päästä kuuhun, niin silloin täytyy myöntää varoja sen mukaisesti. Jos mietitään vaikka NASAn budjettia 60-luvulla, kun kuuhun haluttiin mennä, se jopa 15 kertaistettiin. Ja silloin kyse oli ihmiskunnan pelastamisesta, ihmiskunnan kunnianhimosta, ja tässä on kyse aivan samasta asiasta. Roosevelt antoi NASAlle käyttöön sen tarvitsemat varat, jotta tuo kunnianhimoinen tavoite pystyttiin saavuttamaan. Ja liittovaltion budjetti kolminkertaistettiin muutamassa vuodessa. Roosevelt oli vanha, hän oli haavaantunut, mutta siitä huolimatta hän pystyi tekemään tällaisia rohkeista ratkaisuja kolminkertaistamaan budjetin äh, keskuspankin vastalauseesta huolimatta. Ja tämä ei johtanut mihinkään katastrofiin. Olivatko Kennedy ja Roosevelt hulluja? Olivatko Toimivatko he maansa parhaaksi vai, vai sen haitaksi? He olivat visionäärisiä, rohkeita johtajia ja Eurooppa tarvitsee samanlaista. Tämän EUn budjetin rakentaminen ei ole niin monimutkaista kuin, kuin NASAn budjetin kasaaminen kuulentoa varten. Tätä kansalaiset meiltä odottavat. Meidän täytyy pystyä parempaan. Nyt verokilpailun vuoksi rahoituspohja murenee Euroopassa. Meidän täytyy pystyä parempaan, meidän täytyy pystyä tarjoamaan parempaa pk-yrityksille, jotta pystymme pelastamaan vielä tämän ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun ja vastaamaan moniin muihin haasteisiin sosialistit ja demokraatit äänestävät tämän luonnoksen puolesta. Se on hyvä kompromissi. Kiitoksia Monikalle ja muille, jotka ovat tehneet tämän budjetin puolesta töitä. Me äänestämme tämän puolesta ja me taistelemme, että neuvosto vielä hyväksyy nämä korotukset, joita olemme ehdottanut. Mutta tämä saa luvan nyt olla viimeinen vuosi, kun budjettiehdotus ylipäänsä on näin heikko. Me tarvitsemme kunnianhimoisemman budjetin, jotta voimme suojella planeettaa ja kansalaisia. Kiitos. Merci beaucoup. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Renew-ryhmän nimissä puhuu nyt kollega Armand. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Dragi colegi, nu voi vorbi astăzi despre cifrele din spatele bugetului 2020. Voi vorbi despre politică pe care... 2020 budjetin luvuista haluaisin puhua siitä näkökulmasta, minkä jokaisen budjetin pitäisi omata. Brysselissä puhutaan monesti edunsaajista ja maksajista. Kuka saa ja kuka maksaa? Tämä on sellainen perspektiivi, jossa ei oteta huomioon taloudellista realiteettia ja Euroopan budjetin tavoitetta. Me haluamme rakentaa yhtenäisen, kukoistavan ja ympäristöä kunnioittavan mantereen. Ja sitten tietyt maat ovat tietyn julkisen rahan sijoittamisen kannalla, mutta Sisämarkkinat antavat paljonkin etu, etua nettomaksajille, jotka ovat paljon tärkeämpiä kuin budjettikohdat. Eli on aivan väärin puhua pelkästään maksajista ja edunsaajista. Ja lisäksi se on vaarallista tulevaisuutemme kannalta. Ajatellaanpa Isoa Britanniaa. Tässä nyt puhutaan Euroopan unionista saatavien rahojen menettämisestä ja sitten taas toisaalta niin siihen maksamisesta. Mutta tämähän on sisämarkkinoiden osa, eikä puhuta myöskään, myöskään globaalista perspektiivistä. Kansa näkee vain sen, mitä se maksaa, eikä sitä, mitä se saa. 2020 vuoden budjetin pitäisi lähettää selkeä viesti, sen pitää olla kunnianhimoisempi, joka ottaa huomioon myös ympäristön. Ja me haluamme sellaisen instituution, joka on uudelleen siinä tilassa, että sillä on asianmukaiset resurssit käytettävissään. Ja sen täytyy ottaa huomioon silloin, kun tehdään päätöksiä. Euroopan kansalaiset haluavat, että meillä on selkeät tavoitteet. Me haluamme vahvan Euroopan, mutta silloin aina ruvetaan tappelemaan täällä keskenään, kun puhutaan budjetista. Kiitoksia seuraavaksi vihreät äh, alle kollega Andreessen, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentti ja me Euroopan parlamentissa olemme valmiit investoimaan tulevaisuuteemme. Me olemme valmiit antamaan Euroopan unionille tulevaisuuden budjetin kautta. Ajatellaan vaikkapa nuoria kuten 26-vuotias Vasiliki, joka valmistui Kreikassa yliopistosta suoraan työttömyyskortistoon, mutta Euroopan unionin äh, avustuksella hän sai lisäkoulutusta ja näin äh, pääsi työn syrjään kiinni. 500 äh, miljoonaa euroa, euroa lisää olemme valmiita antamaan nuorisotyöttömyyden torjuntaan ja nuorisovaihtoihin. Tämä on kyllä tärkeä asia ja me vihreät olemme tyytyväisiä myös siihen, että meidän edustajien on onnistunut 2,1 miljardia lisäämään ilmasto ja ympäristötoimi. Myös näitä rahoja tarvitaan aivan välttämättä. Ja tämä auttaa ihan konkreettisesti esimerkiksi kun taistelemme puhtaamman ilman puolesta. Esimerkiksi Bulgariassa kaksi miljoonaa ihmistä kärsii suoranaisesti likaisesta huonosta ilmasta ja esimerkiksi lapset sairastuvat tästä. Joten kyllä meidän täytyy olla näiden vaatimusten tasolla ja meidän täytyy kantaa vastuumme myös meripelastustehtävissä. Kaksi kertaa olemme tiukalla enemmistöllä äänestäneet tämän puolesta ja me vihreät toivomme, että tämä tarkistuksemme menee myös huomenna läpi budjettiäänestyksessä. Parlamentti on siis valmis. Nyt on neuvoston vuori. Sun, vuoro. Sunnuntai Puheet riittävät nyt kerta kaikkiaan. Tehkää työtä yhdessä meidän kanssamme, investoitakaa tulevaisuuteen meidän kanssamme yhdessä. Se, että puhutte, puhutte vain, puhutte ilmastosta, puhutte nuorisotyöttömyydestä. Hypätkää meidän kanssamme samaan kelkkaan ja tehkää työtä kanssamme. Kiitos. Für die ID-Fraktion erhält jetzt... Kiitoksia sitten ID-ryhmä. Kollega Laporte. Madame la Présidente, Puhemies, arvon kollegat, 160, yli 160 miljardia euroa on Euroopan unionin talousarvioehdotus ensi vuodelle. Kansanpuolen ja SND esitte tätä vaativat, että inflaatiotaso ja PKTL Euroopassa ovat kahden prosentin luokkaa kasvaneet ja budjetti on noin vain yksi pilkku jotakin prosenttia. että häämötä edessä. Tämä tulee maksamaan se miljoonia, miljardeja euroja eurooppalaisilla. Nyt pyritään jatkuvasti millä milloinkin, verrokkeella milloinkin tämän EUn talousarviota. Budjettia pitäisi pikemminkin rajoittaa. Nyt on hyvin paljon kriittisiä asioita, joita kannattaa kritisoida. Esimerkiksi ne miljardit, joita on annettu jo Turkille, ja nyt nähdään, mitä tästä on seurannut. Liittymistä edeltävä apu, jota on annettu, ja ulkosuhdehallinnon toimet, diplomaattinen legitiimiys on puuttu joidenkin toimien takaa ja myöskin tiedottamisessa on vajausta. Dublin nelosen uudistaminen, joka mahdollistaa sen, että kaikki turvapaikanhakijat voivat hakea turvapaikkaa mistä maasta haluavat. Tätäkin on suunnitteilla ja 400 miljoonaa euroa otetaan käyttää siihen, että tehdään erilaisia siirtoja. Toivoisin, että että kun, kun näitä, että Euroopassa neuvostossa pidetään kiinni kansallisista eduista, niin juuri tällä tapaa pitäisi asioita hoitaa. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa ESR-ryhmän nimissä edustaja Rezonsa. Samoin puolitoista minuuttia puheaikaa teillekin. Paljon kiitoksia puhemies. Hyvät ministerit. Talousarvio sellaisena kuin se on esitelty, niin sen tavoitteenahan luoda työpaikkoja, lisätä yksityisiä sijoitustoimia ja 2020 budjetin pitäisi tukea EUn kohesiota, maatalouspolitiikkaa ja kilpailukykyä. Avainongelma meille on tällä hetkellä maahanmuutto- ja turvallisuuskysymykset. Tässä odotetaan parempaa muuttovirtojen hallintaa ja myöskin ulkorajojen hallintaa. Me, halua, me haluamme korostaa Euroopan ulkoista ulottuvuutta, ulottuvuutta hallinnoimalla paremmin maahantuloa ja myöskin kauttakulku valtioiden tilannetta siinä. Me haluamme toimia myöskin EUn ulkopuolella naapurimaissa. Tämä on hyvä budjetti. Tämä on siirtymävaiheen budjetti, mutta me tuemme ja me tuemme näitä tämänhetkisiä tavoitteita. Tämä pitäisi olla hyvä avaus uutta monivuotista rahoituskehitystä ajatellen. Tämä talo, talousarvio ansaitsee tukemme, uskomme näin, ja meidän prioriteettimme yhteyksien, Eurooppa, yhteyksien Euroopalle ja Frontexille ovat hyvä asia, ja että lisää rahaa tarjotaan myöskin erasmuksille on hyvä juttu. Me tuemme tätä talousarviota. Me tuemme kaikkia niitä palautettuja määrärahoja verrattuna komission luonnoksen ja näemme, että maataloutta tuetaan ja haluamme, että talousarvio hyväksytään ajoissa, jotta ei tulisi viime vuosien kaltaisia ongelmia, kun jouduimme, jouduimme käsittelemään lukuisia myöhässä tapahtuneita maksuja. Kiitokset. Sitten kue NK-ryhmän nimissä puheenvuorossa Kolka Papadin muulis. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitokset. Ministeri Tiilikainen, komission sen Öttinger viimeksi kävimme keskustelua 2020 talousarviosta. Täällä nyt 53 jäsentä ovat käyttäneet puheenvuoron, mutta yksikään heistä ei ole nyt kyllä tukenut neuvoston ehdotusta, joka leikkaa aivan elintärkeitä budjettikohtia eh, tärkeitä niin parlamentin mielestä kuin komissionkin mielestä. Tällaisia eh, budjettileikkauksia halutaan eh, sosiaaliseen kohesioon, alueelliseen kohesioon, nuorisotyöttömyyden torjuntaan, horisontti 2020 ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tällaisia leikkauksia todella ehdotetaan mm, ja itse asiassa kun ajatellaan nämä äärioikeistoa ja Brexit-ryhmää täällä, niin he kannattavat tällaisia leikkauksia ja osoittavat niille suosiotaan, mutta nämä tulevat lisäämään syrjäytymistä